Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto on jälleen avattu. Eilisen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat teillä käytettävissä. Onko niihin vastahuomautuksia? Näin ei ole. Pöytäkirja on näin muodon hyväksytty.